Right. Eh, colleghi, possiamo cominciare. No niin, hyvät kollegat, voisimmeko aloittaa kokouksen? Allora, riguardo l'ordine del giorno, come vi è stato... Esityslistasta viime perjantaina teille ilmoitettiin, että esityslista on muutettu, koska Paganamonin vierailu on peruutettu. Tämä koskee teillä sitten alueiden rauhan kysymyksiä. Näin ollen laajennettu puheenjohtajista kokous pidetään aikaisemmin kello 11.30 huomenna iltapäivällä. Maghreb-maista vastaavista suhteista sen valtuuskunnan puheenjohtajan Bantserin ja, ja Gomezin kertomus esitellään koskien vierailua. Ja kokousta jatketaan 19.30 asti niin, että komission jäsen Stefan Fyle voi kertoa meille komission laajentumisstrategiasta koskien äh, näitä valtioehdokkaita ja mahdollisia jäsenyyskandidaatteja. Ja kuulemme tästä asiasta. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan kaksi pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta 20. syyskuuta ja 5. lokakuuta 2010. Mikäli mitään huomioita ei ole, ne on hyväksy. Ei mitään puheenjohtajan ilmoituksia. Kohta neljä vuosittainen raportti maailman ihmisoikeustilanteesta 2009 Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta. Kollegat ovat osoittaneet tätä kohtaa suurta kiinnostusta. Tarkistuksia on tullut ennätysmäärä. Meillä on jo 423 tarkistusta tämän iltapäivän äänestystä ajatellen on päästy sopimukseen useista kompromissitarkistuksista ja näin voimme jättää korkealle edustajalle Ashtonille omat odotuksemme koskien Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikkaa. Tavoitteenamme on tietenkin, että hyväksyisimme kertomuksen joulukuun täysistunnossa laajalla enemmistöllä. Ja tästä syystä esittelijä Andre Kiene on jo nyt laatinut yli 40 kompromissitarkistusta. Nyt menemme asiaan. Anna puheenvuoron esittelijälle. Hän voi esitellä omat huomionsa ja kommentoida tarkistuksia ja esitellä kompromissitarkistuksia, joista on jo nyt päästy sopimukseen. Onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Ah, okei. Okay. Nessuno vuole intervenire. Ei puheenvuoropyyntöjä. Esittelijä, olkaa hyvä. Ačiū pirmininkė. E, kalbėsiu lietuviškai savo gimtają kalbą. Mėly. Puhun jättöä äidinkieltäni. Hyvät kollegat, olen todella tyytyväinen, että voin esitellä tänään mietintöni vuosittaisesta ihmisoikeusraportista ja Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta. Asiakirjoista äänestämme myöhemmin iltapäivällä on keskeisin Euroopan parlamentin mietintö ihmisoikeustilanteesta maailmassa. Muutama huomio vuosista 2008-2009. ja ihmisoikeustilanteesta maailmanlaajuisesti. Ensin haluaisin todeta, että tämä mietintö kattaa pidemmän kauden kuin aikaisemmin. Tässä mietinnössä siis käsitellään vuotta 2009 ja toista vuosipuoliskoa vuonna 2008. Ei ainoastaan aiheena ole ihmisoikeudet ja demokratia maailmanlaajuisesti, vaan EUn ihmisoikeuspolitiikka ja toimet tällä alalla. Lisäksi näette, että siinä käsitellään ihmisoikeusrikkomuksia vuodelta 2010. Mielestäni meidän ei todellakaan tarvitsekaan odottaa seuraavan vuoden mietintöä, jotta voitaisiin mainita räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia vuodelta 2010. 2008-2009 ovat erityisvuosia, koska Lissabonin sopimus on nyt voimassa ja nyt ollaan luomassa Euroopan ulkosuhdehallintoa. Lissabonin sopimuksen jälkeen EUlla on oikeushenkilön asema ja sillä on tietenkin omat vaikutuksensa. Ajatellen ihmisoikeusyleissopimusta ja monia muita kansainvälisiä sopimuksia. Euroopan unionin perusoikeuskirjasta on myös tullut sitova ja Euroopan unionin on kiinnitettävä näin enemmän huomiota ihmisoikeuskysymyksiin tulevaisuudessa. Terrorismin vastainen taistelu tietenkin on tärkeänä muistettava myös tässä yhteydessä. Meidän on harmonisoitava politiikkamme paremmin. Globaali talouskriisi on myös vaikuttanut ihmisoikeuksiin, erityisesti ajatellen kaikkein köyhimpiä kansanosia maailmanlaajuisesti. Ilmastonmuutoksella on vaikutuksia ihmisoikeuksiin pitkällä aikavälillä, erityisesti kehitysmaissa. Ja tietenkin on ajateltava modernin teknologian vaikutuksia, kun ajatellaan uuden teknologian käyttöä. Siinä voi syntyä ihmisoikeusrikkomuksia, esimerkiksi ajatella, jos ajatellaan internetin sensurointia. Tämän verran tuosta kaudesta itsestään ja sitten tämän asiakirjan rakenteesta. Siinä on luke, lukuja, jotka kattavat EUn vuosittaisen ihmisoikeusraportin maailmanlaajuisesti kansainvälisistä – toimielimistä, sitten uskonnon vapaudesta ja sitten vaalien tarkkailu ja niin edelleen. Ja luvuissa on monia kohtia, jotka liittyvät kuolemantuomioon, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, kansainväliseen humanitaarisen oikeuteen ja siellä on myös uusi kollegoiden ehdottama osa, joka koskee kansainvälistä rikostuomioistuinta. Ja siihen oikeastaan liittyvätkin erittäin monet tarkistukset. Kuten puheenjohtaja sanoikin, meillä on kaiken kaikkiaan 423 tarkistusta tähän mietintöön. Se on todella suuri määrä. Ja se osoittaa vain, miten tärkeästä mietinnöstä on kyse. Olen pyrkinyt kirjoittamaan mietinnön niin, että siinä voitaisiin ottaa huomioon kaikki poliittiset kannat, joita esiintyy. En ajattele minun kantojani tai oman poliittisen ryhmäni kantoja tässä ainoastaan. Me olemme sopineet tietyistä kompromisseista, kuten puheenjohtaja sanoi, kompromissitarkistuksia on 42. Ja kun äänestykseen lähdemme, totta kai tuen näitä kompromissitarkistuksia. Haluaisin kiittää ihmisoikeusjärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä, jotka ovat olleet mukana valmistamassa tätä asiakirjaa. Yhteistyö on sujunut hyvin, olen kiitollinen kommenteista. Olen sanonut aikaisemminkin ja voin vain toistaa nyt sen, että ihmisoikeuksien puolustajat ja kansalaisjärjestöt ovat todella keskeisessä neuvonantajan roolissa ja siksi olen kiitollinen tehdystä yhteistyöstä. Kompromissitarkistukset on tietenkin jaettu teille kaikille, enkä usko, että minun tarvitsee niitä nyt uudestaan lähteä teille lukemaan. Yksinkertaisesti kiitän nyt kollegoita, jotka ovat osallistuneet keskusteluun ja osallistuvat tänäänkin vielä. Kiitos. Grazie alla relatrice. La parola quindi al primo dei relatori ombra. Kiitoksia seuraavaksi puheenvuoro ensimmäisellä varja esittelijälle kollega Hauitille. Thank you very much, President. And firstly, can I thank... Um... Voinko ensin kiittää Lämään Trikin ja hän on hyvä kollega, josta olet monen vuosina ja haluan yleisesti kehua hänen työtään esittelijänä tänä vuonna. tarkistuksia on ollut valtava määrä. Siinä on se vaara sitten, että mietinnöstä tulee liian pitkä ja päällekkäisyyksiä tulee. Ja hän on tehnyt tehdä kovasti työtä kompromissien kanssa. Ja onnittelen häntä siitä ja kiitän ryhmäni puolesta tästä yhteistyöstä. Ihmisoikeusvaliokunnassa hän ei saanut edes samalla kielellään tar- tar- tekstiä ja jatkoi silti työtä, koska oli tiukka aikataulu, koska tämä täytyy saada joulukuun täysistuntoon, jotta saadaan synkronin siis Saharov-palkinnon kanssa. Ja hän on tehnyt oikein hyvää työtä todellakin. Ja olen myös sitä mieltä, että tässä on myös innovaatioita mietinnössä, joita hän tuo esille liittyen esimerkiksi ilmaisuvapauteen internetissä – tai neuvoston päätöksistä naisia lapsia vastaan kohdistuvaan väkivaltaan. Se on erityispanos häneltä tullut tähän ihmisoikeusraporttiin. Hänen työssä ja muiden ryhmien työssä on hyvin olennainen osa tässä mietinnössä, joka riittyy kansallisen rikostuomioistuimeen, joka liittyy tähän tämän vuoden ensimmäisen arviointikonferenssiin ja se on hyvin erityinen panos tässä mietinnössä. Mielestäni on tärkeää erityisesti Afetissa sanoa, että vuosien ajan olemme yrittäneet saada tästä mietinnöstä sellaisen, joka ei toista asioita tai korvaa neuvoston, Euroopan neuvoston ihmisoikeusraportteja. Olemme yrittäneet tehdä mietinnön, jossa parlamentti tarkkailee sekä sitä raporttia, että neuvoston ja komission toimia ihmisoikeusasioissa. Ja esittelijä hyvässä uskossa on yrittänyt noudattaa tätä lähestymistapaa. Jos kaikki jäsenet eivät halua omaksua tätä lähestymistapaa, niin Sieltä vastaan voi äänestää lopulta, koska niistä on äh, sovittu, mutta sinne tulee se vaara, että liuutaan pois siitä, mikä tämä lähestymistavan pitäisi olla. Tämä on kommentti kaikille pelkästään esittelijille siitä, että miten haluamme poliittisesti tehokkaasti käyttää tätä mietintöä. Ja yksi tarkoitus, jonka olemme jättäneet, on kiinnittää korkean edustajan neuvoston huomio siihen, että viime vuosina on ollut enemmän panosta parlamentilta tähän laadintaprosessiin. Erityisesti Ruotsin puheenjohtajakauden aikana, jos muistan oikein, siellä oli aktiivinen rooli, jotta varmistettiin, että EU-raportissa oli parlamentin osuus ja haluamme muistuttaa muita toimielimiä, että tämä toimintatapa, että puhutaan yhdellä äänellä ihmisoikeusasioissa, on tarjoaa paremmin lähestymistavan. Haluaisin erityisesti kiittää äh, Rava Andrikienen liittyen kahteen kompromissiin. Koston raportista toinen asia, jossa alkuperäinen luonnos oli aika kaukana siitä, missä parlamentin oma päätösasema oli. Ja oli aika vaikea keskustella parlamentin päätösasemasta. Olimme päässeet konsensukseen äh, pääryhmien välillä. Ja on hyvin tärkeää, että ei pärjätty huonommin tämä mietinnön osalta ja hän hyvin tarkasti on muokannut kompromisseja tässä, jotka ovat reiluja ja järkeviä. Joten kiitoksia siitä. GSP Plussaan liittyen myös on hyvin erilaisia näkemyksiä, että miten oikeudenmukaisia sen mukaiset toiminnat ovat. Joten hän on valinnut hyvin reilun kompromissin keskitien lähetystavan tähän. Ja tästä olen kiitollinen. Sitten sitten sosiaalidemokraattiset prioriteetit. Lesbokei, transseksuaalisen oikeudet, siinä on hyvin järkevä kompromissi. Uskonnollinen syrjiminen, kollegani kanssa halusimme tehdä selväksi, että olemme syrjintää vastaan. Uskon perusteella yleensä, ovatko ihmiset sitten uskonnollisia tai ei. Erityisesti kun e- e- ihmisen vastaan puhutaan, tai siis islamilaisen konferenssissa pyritään uskonnon määrittelyyn ja liittyen sitten ihmisoikeusrikkomuksiin. Ja tässä täytyisi ottaa huomioon meidän tekstissämme. Komensin kanssa otimme esille kaksi asiaa, eurooppalaisten suuntaviivojen luominen sosiaalista kulttuurista oikeuksista ovat esimerkiksi innovaatioita, joille pyytäisin tukea. Sitten Guantanamosta Yhdysvaltain vaalien tulosta saattaa muuttaa, mutta haluaisimme kiinnittää enemmän huomiota Euroopan osaan YKssa äänestyslista sanoo oikein, että tästä tarkistuksesta että haluamme antaa kreditiä EU-maille, että liittyen tähän eh, Guantanamo-vankien uudelleen sijoittamiseen Kuubasta sitten vuosisataisessa ihmisoikeusraportissa olemme aika kriittisiä jonkin sen valtioiden käyttäytymistä kohtaan. YK on ihmisoikeusneuvostossa että siellä ei täysin ole motivoituneita sitoutumaan ihmisoikeuksiin, mutta olemme vetäneet itsemme kuupassa. Yritimme kovasti saada aikaan kompromissia, että meillä esittelee vastaan kritiikkiämme, kun tapasimme, niin tunnustimme, että ryhmien välillä oli aika suuri ero tässä, mutta on harmi, että ainoa tarkistus hänen tarkist- kompromissitarkistuksen 24 kuupasta, jota emme voi tukea. Ja eh, ihmisiä pitäisi asettaa etusijalle poliittisista eroista huolimatta muissa suhteissa, kun pitäisi löytää teksti, jossa voisimme sopia ihmisoikeuksista ja teen tämän tarjouksen julkisesti jälleen, että jos EPPn asiantuntijat haluavat sosialistien asiantuntijoiden kanssa katsoa tätä lähemmin jopa tänä aamuna, niin hyvin voisimme lähteä tähän, koska, koska tässä pitämme itsemme, jos emme saa tästä konsensusta aikaan. Mutta tämä yksi asia viidestä sadasta, niin se ei saa heikentää sitä näkemystä, että tämä on erittäin tärkeä mietintö, ja josta haluan lämpimästi kiittää Rovan Grazie. La parola al... Kiitoksia. Sitten puheenvuoro seuraavalle varjoesittelijälle kollega Dantsis. Thank you, Mr. President. Uh, I would like to congratulate... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijä Andri ja Hän on tehnyt hyvän mietinnön. Tarkistuksia oli valtavasti ja hän on tehnyt hyviä kompromissiesityksiä. Eri kollegoiden panostuksen jälkeen tämä voi olla todella tiukka viesti Euroopan parlamentilta, ei ainoastaan kolmansiin maiden suuntaan, EUn kumppaneiden suuntaan myös, samoin kuin komission, neuvoston, jäsenvaltioiden ja uuden ulkosuhdehallinnon suuntaan. Siksi toivon, että puolatte mietintöä. Se on merkittävä askel paremman koordinoinnin suuntaan, kun ajatellaan eri ihmisoikeusvälineitä EU:ssa. Samoin siinä otetaan huomioon kaikkein kiireisimmät akuutimmat ihmisoikeusongelmat maailmanlaajuisesti. Alden varjoesittelijänä voi sanoa, että minä olen tyytyväinen kaikkiin kompromissitarkistuksiin. Kuitenkaan kaikkia kollegoiden tarkistuksia ei pitäisi sisällyttää tähän mietintöön. Poliittinen ryhmäni vastustaa sellaisia tarkistuksia, ei välttämättä siksi, että olemme eri mieltä sisällön tai viestin kanssa, vaan siksi, että näissä tarkistuksissa on liikaa yksityiskohtia, jotka haittaisivat muuten tiukkaa tekstiä. Meidän on priorisoitava, siksi emme voi erityisesti mainita kaikkia yksittäisiä tapauksia, vaikka ne olisivat arvokkaita tapauksia tai tärkeitä. Minä todella kunnioitan edustaja Andrik Krenen työtä ja toivoisin, että te kaikki voitte äänestää tämän mietinnön puolesta. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Kolmantena varjoesittelijä kollega Hautala. Thank you, Chairman. Um, the... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä mietinnön lisäarvo, kun se parlamentista ulos tulee joulukuussa, on siinä, että se antaa suuren panoksen EUn ihmisoikeusstrategian arviointiin, jonka korkeudustaja on luvannut. Ja tiedän, että hän ja myös komission odottavat ja parlamentin panosta tähän menettelyyn joista ei ole vielä yksityiskohtaisesti sovittu, että mitä se tehdään. Haluaisin mainita täällä, että itse asiassa uskon, että tällainen EUn ihmisoikeusstrategian arviointi pitäisi tehdä hyvin avoimesti ja mukaanottavasti. Ja sen vuoksi uskon, että Euroopan parlamentin pitäisi vaatia, että tulee selontekon neuvostolle ja parlamentille. Ehkäpä komissio ja korkeudustaja se voivat tehdä niin, että pääsemme avoimen keskustelun siitä, että miten voimme päivittää ja parantaa EUn ihmisoikeuspolitiikkaa Lissabonin sopimuksen oloissa, jossa, jossa sopimuksessa ne saavat korkeamman sijan. Vihreän varjoistelun voin tunkea antikeinen kompromissia ja sanoa, että hän on tehnyt enemmän työntä hän on hyvin avomielinen muille ehdotuksille, joita minä ja muut kollegat ovat esittäneet, ja mielestäni tulos on, tulee olemaan hyvä. Ehm, grazie, la parola collega Schulz. Kiitoksia sitten kollega Schulz. Es liegt uns hier ein sehr guter Umfang. Tämä on erittäin hyvä perinpohjainen mietintö, joka heijastelee vajeita ja ihmisoikeusrikkomuksia. Kuitenkin olen sitä mieltä, että joitain täydennyksiä ja tarkennuksia siihen tarvittaisiin. Meidän ei pitäisi ajatella ainoastaan ihmisoikeuksia, vaan yleisesti tunnustettuja kansalaisoikeuksia. Ajattelen tässä aktiivista passiivista vaalioikeutta, jota ei monissa maissa turvata, usein rikotaan sitä. Tähän liittyy myöskin vaalimanipulointi, väärennökset tässä yhteydessä. Siis vaalien manipulointia Venäjällä tai tuorempana esimerkkinä Ukraina. Kuitenkin tässä pitäisi täsmentää myös esimerkiksi toimittajien asemaa. Natalia Estomirovan tapausta ei pitäisi ainoastaan ajatella, vaan kahdeksan toimittajan kuollut tänä vuonna ja 40 hyökkäystä tiedotusvälineiden edustajan vastaan. Boris Kasing ja Tämä on hyvin ajankohtainen tapaus tällä hetkellä. Joten näitä asioita pitäisi myöskin painottaa. Toisaalta voitaisiin ajatella Venäjän perustuslain artiklaa 31. Meidän pitäisi pitää myönteisenä sitä, että viime sunnuntaina ensimmäistä kertaa on hyväksytty tällainen mielenilmaus, mutta tämä ei mitenkään vielä vastaa meidän ajatuksiamme oikeudesta osoittaa mieltä. Jos rajoitetaan esimerkiksi mielenosoittajien määrä 800 ja siellä on poliisi hyvin voimakkaasti varusteltuna paikalla, niin tämä ei ole vielä oikein vapautta osoittaa mieltä. Viimeisenä Edustaja Jegle. sorry. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin Antrikeenia kiittää erityisesti, mutta myös kaikkia varjoesittelijöitä. Ihmisoikeusvaliokunnassa olen kokenut, miten intensiivisesti tästä mietinnöstä on keskusteltu. Olen kokenut, että kun näitä tarkistuksia on monta, minäkin olen niitä monta esittänyt, ja nyt kun nämä kompromissit lukee, niin täytyy todeta, että tietysti ei kaikkia tämän maailman ongelmia ratkaista tällä mietinnöllä, mutta myöskin Lissabonin sopimuksen jälkeen tässä uudessa tilanteessa, niin nämä asiat saavat kovasti painoa, olen siitä varma. Puhutaan sen vuoden tärkeimmistä ongelmista, joista tämä mietintö vastaa ja joilla on relevanssia tämän mietinnön osalta. Ja Näissä raameissa täytyy myös pysyä ja tämän esittelijä on hyvin tehnyt. Puhuisin sen puolesta, että tämä mietintö saisi laajan tuen, koska ainoastaan laajan tuen ansiosta parlamentista, niin se saa painoarvoa myös lopulta. Ja se olisi sitten hyvä perusta jatkotyölle, jotta, voidaan, jotta voisimme ottaa kantaa pitkällä aikavälillä ihmisoikeusasioissa, niin tarvitaan pitkäjänteistä työtä ja tähän tämä mietintö sopii hyvin. Bene, se non ci sono altri interventi. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Haluaako esittelijä esittää johtopäätöksiä? Ačiū pirmininkė. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita kollegoita hänen esittämistään huomioista, ehdotuksista ja arvioista. Minusta tuntuu, että ennen äänestystä voitaisiin vielä pohtia tuota Kuubaan liittyvää tarkistusta. Kollega Oviosin ehdotusta en sinänsä vastusta, mutta haluaisin pitää myös jo kirjatun kompromissitekstin voimassa. Ehkä voisimme sopia siitä. Muut mainitut asiat, GSP Plus, Guantanamo. En näe näissä mitään ongelmaa. Olen kiitollinen myös Alderyhmän varjoesittelijän kannalle, edustaja Hautalan myös, edustaja Schulz mainitsi Venäjän ihmisoikeusrikkomukset aivan oikein. Monien toimittajien murhat huolestuttavat meitä. Me olemme kuulleet nyt myös ihan tuoreista tapauksista. Heidi Hautala ja minä olimme myöskin näkemässä, miten tuo mielenosoitus toteutui Venäjälle. Tiedämme, että oikeus on edelleen tavallaan rajallinen, mutta muistuttaisin vielä siitä, että meidän mietintömme kattaa vuodet 2008-2009, vaikka halusimme kuitenkin ottaa esiin sellaisia huolenaiheita, jotka liittyvät vuoteen 2010. Tietty tasapaino tässä piti ylläpitää, koska vuodet 2008-2009 ovat tässä keskeisin ajanjakso. Vain lyhyesti haluttiin viitata vuoteen 2010. Kiitos jälleen kerran huomioistanne Odotan mielenkiinnolla iltapäivän äänestystä. Kiitos. Grazie. Quindi vi ricordo... Kiitoksia. Muistutan teitä siitä, että äänestämme afeettivaliokunnassa tänään iltapäivällä. Valmistelemme keskustelua täysistuntoon joulukuussa. Mukana on baronitar Aston, korkea edustaja. Seuraava kohta. Kohta viisi. Kestävä EUn politiikka pohjoisimpia alueita varten, mutta esittelijä ei ole vielä paikalla. Joten ehdotan, että keskeytämme kokouksen viideksi minuutiksi. Bene, possiamo riprendere. No niin, nyt voimme jatkaa kokousta. Käsiteltävä asia koskee EUn kestävää politiikkaa pohjoisempia alueita varten. Toinen syyskuuta pidettiin kolmistilaisuus ja tämän jälkeen esittelijä Gaaler on laatinut tekstin tästä aiheesta todella koskien kestävää EU-politiikkaa pohjoisempia alueita varten. Käsittelemme sitä nyt ensimmäistä kertaa. Annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle. Hän voi kertoa mietinnönsä tärkeimmistä kohdista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kun käsittelee pohjoisia alueita ja sen kehitystä, niin huomaa nopeasti, että miten monia toimijoita on jo käsitellyt samaa teemaa. Miten monet politiikan alat ovat kosketettuina ja miten paljon sopimuksia tältä, tätä aluetta koskien jo on. Tässä mietinnössä en tietysti yritä pyöri, keksiä pyörää uudelleen, mutta yritän näyttää, että kun lähdetään 2008 komission tiedonannosta ja neuvoston viime vuoden 2009 johtopäätöksistä päätelmistä lähtien, voi aktivoitua niin, että saadaan lisäarvoa kaikille osallist osallisille EUn sitoutumisen panoksen myötä. Tavoitteena pitäisi olla päättää mietinnöstä, joka ottaa huomioon muuttuneen geopoliittisen tilanteen, ja tekee selväksi sidosryhmille, mikä EU, EUn kanta on ja miten EU aikoo toimia arktisilla alueilla. Vaikka tällä hetkellä EUlla ei ole Pohjois-Jäämeren rannikkoa, niin Tanskan kautta ja Grönlannin kautta, joka ei kuulu EUhun, mutta kuitenkin Tanskan kautta Suomi, Ruotsi on kuitenkin edustettuina arktisella alueella. Islanti on ehdokasmaa, jolla on pääsy Pohjoiselle jäämerelle. Myös Norja ja Islanti ovat sitten Euroopan talousalueen kautta erityisellä tavalla EU-hun sidoksissa. Ja sopimuskumppanuuksia on vielä sellaisten maiden kanssa, jotka mietinnössä mainitaan. Yksi pää Mm-hmm tekijä on tietysti ilmastonmuutos, niin, ja säästämisen kautta EUlla ja muilla terveystyneillä mailla on tietysti erityisvastuu tästä alueesta. Alusta lähtien olen ottanut huomioon varjoesittelijät, olemme pitäneet tapaamisia ja muitakin, muillekin niin kutsutuille sirvismille olen puhunut suoraan. Sitten mietinnössä olen kuvailut nämä politiikan alat, kohdat yksi, yhdestä kolmeen olen viitannut siihen, että jotkut politiikan alat ovat myös yhteisöaloja. Olen käsitellyt myös sillä alueella e, e, asuvia ihmisiä ja kansoja. Nimittäytyt politiikan alat ovat vakaus, ympäristö, ilmastopolitiikka, tutkimus, meriliikenne, kalastus ja tietysti luonnonvarat, kuten mineraalit, öljy ja kaasu. Olen ottanut esille, että EU-politiikan painopisteissä on laaja yhteisymmärrys myös Pohjoisen jäämeren rantavaltioiden kanssa yhteisymmärrys, ja tässä on suuri yhteistyöpotentiaali olemassa. Miten ne tavoitteena on myös vaikuttaa poliittisesti siihen, että eri intressit voitaisiin saattaa yhteneväisiksi. Juuri sen vuoksi, koska emme ole maantieteellisesti välittömästi pohjoisen jäämeren rantavaltioita, niin emme voi mennä sinne ja sanoa, että näin saatte tehdä tai näin ette saa tehdä, vaan täytyy löytää kestävä kehitys ja pelkästään valtioiden kanssa, vaan myös ihmisten kanssa, jotka siellä asuvat. Kalastus, ympäristön suojelu, meriliikenne, luonnonvarojen hyödyntäminen näillä aloilla täytyy päästä mahdollisimman korkealle tekniselle tasolle. Sen täytyy olla ei pelkästään tavoite, vaan käytäntö. Sen vuoksi painotetaan esimerkiksi kansainvälisen merenkulkujärjestön kautta päästä tällaiseen sitovaan velvoittavaan säännöstöön merenkulussa. Ja ottaa huomioon myös arktinen neuvosto. Viittaa mietinnössä myös siihen, että EU-jäsenvaltioissa me edustamme 40 prosenttia maailman kauppalaivastosta, kun otetaan huomioon arktinen alue ja muuttu, muuttuva ilmasto, muuttuvat ilmastoalustukset, niin siinä mielessä se on tärkeä asia. Sitten myöskin rajasopimus Venäjän ja Norjan kanssa. Se, että luonnonvaroja tarvitaan, niin on, meillä on intressi yhteistyöhön erityisesti teknisistä standardeista ja tekniikan siirtäminen, teknologian siirtäminen pitäisi olla mahdollista tämän yhteisen intressin nimissä. Teknologian siirto, johon liittyvät korkeimmat standardit, on tärkeä, koska noin osa öljy- ja kaasureservistä ja mineraaleista on tällä arktisella alueella. Ja kaasu on hiilidioksidi, tuottaa vähän hiilidioksidipäästöjä, niin siinä mielessä se on hyvin kiinnostava. Sitten kestävä sosioekonominen kehitys. Viittasin ihmisiin, jotka siellä asuvat. Täytyy pitää arktista aluetta erityisesti mahdollisuutena, ei pelkästään uhkana. Väestön, myöskin alkuperäisväestön intressi täytyy olla myöskin huomiomme keskiössä siellä. Joo. Vuosisatojen ajanhan siellä ovat alkuperäiskansat hyödyntäneet luonnonvaroja kestävästi. Saamen, saamelaisten edustajien kanssa olen puhunut, joka sanoi, että hän haluaa asua museossa. Arktisen alueen kehityksessä ei ole kyse pelkästään luonnonsuojelusta tai että tehdään siitä luonnonpuisto, vaan kyse on kestävästä kehityksestä tällä alalla hallinnoinnin alalla. Viittasin jo olemassa oleviin instituutioihin ja sääntöihin, myöskin arktiseen neuvostoon. Vaadin tässä mietinnössä arktista neuvostoa siinä, että se tulee aktiivisemmaksi ja laatimaan myös ja päättämään sitovista säännöistä myös. Ja koska haluamme tätä vahvistamista, niin mietinnössä olen erityisesti sen puolella, että EUna meillä olisi siellä pysyvä tarkkailijastatus. Meillä on yksi tesi jäsenvaltiota ollut siellä tähän mennessä edustettuina, mutta EU itsessään ei. Nyt monia aloja on yhteisöllistetty ja sen myötä voisimme olla siellä pysyvästi edustettuina. Johtopäätökset, jotka teen mietinnöstä on ensinnäkin se, että kehotan siihen, että komissiossa meriasioiden pääosastolla perustetaan tällainen pysyvä rakenne, jotta voidaan saada aikaan johdonmukaista työtä. Yksikköjen välinen rakenne, jotta sitten nämä tutkimusmäärärahat käytetään tehokkaasti koska kehitys siellä ei ole pelkästään arktisen alueen kannalta tärkeää, vaan myös EU ja sen jäsenvaltioiden kannalta yleensä. Olen sen puolesta ja ehdotan, että arktista aluetta että arkinen alue täytyy ottaa mukaan yhteisrahoitusmekanismeihin tutkimuksen alalla, jotta todellakin kaikkien osallisten valtioiden kanssa voidaan aktivoitua tutkimusasioissa. Olen sen puolesta, että perustetaan arktinen informaatiokeskus yhtenä välineenä EU-politiikalle, jotta voidaan eh, tiedottaa meidän politiikastamme pääsidosryhmiä siellä ja myöskin sitten toisinpäin, että saadaan arktiselta alueelta tietoa EU. Kehotan siihen, että kun puhutaan Galileo-hankkeesta ja muista satelliittiprojekteista, käytetään niitä hyväksi, jotta voidaan kehittää, esimerkiksi kehittää merireittien turvallisuutta. Ja sitten nämä viestit, jotka lähetämme sitoutumisestamme, niin parantavat mahdollisuuksia yhteistyöhön. Ja erityisesti ilmaston ja ympäristön suojelussa voidaan taata korkeammat mahdolliset standardit. Mielestäni EU on jo nyt yksi tärkeimmistä kumppaneista arktisen alueen yhteistyössä ja tulevaisuudessa voi olla sitä myös. Ja kun käsittelen tätä äh, teemaa pitkän aikaa, niin saa niin paljon ideoita, että näitä kaikkia en tietenkään voinut työstää tähän mietintöön, koska se on rajoitettu, se mietintö. Eli Odotan tietysti, että varjoesittelijät tuovat tähän tarkistuksia. Itsellänikin on tietysti ehdotuksia, muutosehdotuksia. Tätä pientä temppua täytyy vähän käyttää, kun tämä käytettävissä oleva tila on rajoitettu. Kiitoksia kaikille kollegoille, jotka ovat tarkistuksia esittäneet ja tässä tämän keskustelun myötä ja myöhemminkin voimme vielä saada tätä mietintöä paremmaksi kollega Gaaler. Kiitoksia, edustaja Gaaler. Ensimmäinen varjoesittelijöistä on edustaja Jaakonsaari. Kiitoksia. Morales. Vielen dank, raportör Gahler. Tämä on erittäin huolellisesti tehty ja kiinnostava, kiinnostava raportti. Näkyy selvästi, että raportööri Gaaler on paneutunut tähän asiaan ja on henkilökohtaisesti tästä teemasta myös innostunut. Tähän analyysiin kriittinen havainto heti aluksi. Täällä sanotaan aika selvästi tässä raportissa, että mm, arktiset alueet ovat saamassa enemmän kiinnostusta ilmastonmuutoksen takia, joka on keskeisin kehityksen käynnistäjä. Mä olisin tästä eri mieltä, että kyllähän keskeinen muutos arktisilla alueilla johtuu globaalitaloudesta ja siitä, että arktisten alueiden luonnonvaroja halutaan nopeasti hyödyntää. Että se on se. Tietenkin ilmastonmuutos ja globaalitalous ne on toisiinsa sidoksissa, mutta molempiin tarvitaan erilaisia toimenpiteitä ja silloin tämä peruskysymys siitä muutoksesta, jonka aiheuttaa globaali talous ja se, että arktisilla alueilla on neljäsosa löytymättömistä luonnonvaroista, niin sen havainnon tekeminen ei ole hiusten halkomista, vaan se on erittäin tärkeä analyyttinen lähtökohta. Toivon, että tässä, tässä saadaan vähän muutosta kun maailmassa on niin paljon huonoja uutisia, niin hyvä uutinen on se, joka näkyy tässä raportissa, että sittenkin kehitys arktisilla alueilla on ollut vakaata ja rauhanomaista. Ja se näkyy nyt ihan viime viikkoina, jolloin, kuten Kaaler tuossa mainitsi, Venäjä ja Norja sopivat rajavalvonnasta ja luonnonvarojen käytöstä. Ja tämmöinen 40-vuotinen kamppailu ikään kuin on sekin ratkaistu. Tässä on koko ajan tämmöinen rauhanomainen kehitys käynnissä. Ja miksi näin on? Osittain se johtuu tietenkin siitä, että, että arktisilla alueilla on pitkä traditio yli rajojen tapahtuvasta toiminnasta. Esimerkiksi käsitteet kansallista rajoista ja valtioista ovat aika uusi ilmiö. Esimerkiksi saamelaiset pitävät itseään eurooppalaisina ilman rajoja. Tämä saattaa olla se pohja. Ja, ja Siksi minusta Euroopan unionin ihan keskeinen tehtävä on jatkaa ikään kuin tätä luottamuksen rakentamista. Confidence building on se ykkösasia tällä hetkellä. E, että me emme halua olla siellä mukana ikään kuin valtasyistä, vaan e, vaan rakentaa tätä luottamusta. Ja tämä on sillä tavalla henkisesti tärkeä lähtökohta, koska tiedämme sen, että Venäjä ei halua Euroopan unionin olevan mukana arktisilla alueilla, Kanada suhtautuu siihen kriittisesti, niin, niin tämä confidence building on nyt ykkösasia. Ja ähm, aivan oikein tässä raportissa todetaan se, että arktinen council, Arctic Council, sen asemaa pitää korostaa, koska tämä Arctic Council on tällä hetkellä ainoa ja, ja pääsirkumpolaarinen foorumi, jossa arktiset valtiot tekevät töitä ja jossa myös alkuperäiskansat ovat mukana. Se on uniikki järjestelmä ja sitä pitää vahvistaa. Ja komission tulee tehdä kaikkensa sen suhteen, että, että arktista neuvostoa voidaan vahvistaa. Se on tällä hetkellä haasteisiin nähden heikko, koska sillä ei ole sihteeristöä ja niin edelleen. Ja tietenkin se, että Euroopan unioni saisi pysyvän tarkkailijan paikan ja statuksen arktisessa neuvostossa on erittäin tärkeää. Tähän pitää tehdä työtä ja tiedän, että esimerkiksi korkea edustaja Ashton on tähän sitoutunut. Arktinen Council on tärkeä ja yleensä Euroopan unioni voisi vielä enemmän ponnistella eh, yhteistyön kehittämiseksi USA, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa ja Venäjän kanssa, erityisesti jota pidän luottamuksen rakentamisena, rakentamiseksi tärkeänä on tämän tutkimuksen, tutkimuksen verkottuminen ja sen vahvistaminen ja että tälle tutkimukselle löydetään yhteistä rahoitusmekanismia. Tämä on erittäin tärkeää, koska tutkimustahan tehdään Italiassa, Norjassa, Suomessa, Saksassa, melkein kaikissa EU-maissa, mutta tämmöinen koordinaatio vielä puuttuu. Haluaisin vielä, että tässä raportissa vahvistettaisiin pohjoisen ulottuvuuden osuutta ja pohjoisen ulottuvuuden arktista ikkunaa. Ja miksi näin pitää tehdä? Sen takia, että ilmeisesti ja, ja on niin, että pohjoinen ulottuvuus ja erityisesti sen liikenne- ja logistinen ulottuvuus on tällä hetkellä ehkä konkreettisin yhteistyön muoto Euroopan unionin ja Venäjän välillä. Se on hyvin, se ei näy uutisissa, mutta se on erittäin konkreettista ja, ja hedelmällistä yhteistyötä. Ja sen takia tämän pohjoisen ulottuvuuden arktisen ikkunan merkitys on hyvä nähdä. Tässä todetaan aivan oikein ja ehkä vieläkin voi vahvistaa sitä, että Euroopan unioni voisi ottaa johtavan roolin nimenomaan ympäristövaikutusten arvioinnissa arktisessa alueella, koska se on juuri tärkeä osa tätä luottamuksen rakentamisesta. Raportori Gaaler mainitsi mm, tästä EU-Arctic informaatiokeskuksesta ja pidän sitä myös erittäin tärkeänä, koska tarvitaan parempaa tieteellistä dataa, tarvitaan enemmän, kuten aikaisemminkin sanoin, niin, niin tämmöistä multidisciplinary eh, scientific approach tässä asiassa. Ja tietenkin olisi <clears throat> hieno asia, jos raportoiri Galleri olisi kanssani samaa mieltä siitä, että tämän arktisen informaatiokeskuksen paikka voisi olla esimerkiksi Lapin yliopisto, joka on tähänkin saakka toiminut tämän arktisen yliopiston ikään kuin kattojärjestönä. Täällä puhutaan tässä raportissa alkuperäiskansoista aivan oikein, mutta ei puhuta paikallisista väestöstä, local people. Ja se on minusta pieni puute, koska jotta, jotta saamme alueiden ihmisten luottamuksen myös Euroopan unionille ja näille hankkeille, niin on hyvä paitsi kiinnittää huomiota alkuperäiskansoihin, myös paikallisiin ihmisiin, ketkä siellä elävät. Ja ehkä se puute, että tässä ei ole käsitelty oikein local people kysymystä, niin näkyy myös siinä, että porotaloutta ei mainita. Ja varmaan monista tuntuu, kun puhutaan öljyn ja kaasun ja mineraalien hyödyntämistä, että porotalous on jotenkin niin vähäarvoinen asia, että sitä ei kannata mainita, mutta kyllä se siellä asuville ihmisille porotalous, kalastus, metsästys, marjojen poiminta, niin se on ehkä vieläkin tärkeämpää kuin öljyn ja kaasun hyödyntäminen. Ja tässäkin on tämä luottamuksen rakentaminen paikalliseen väestöön ja alkuperäiskansoja erittäin tärkeää, nimittäin varsinkin alkuperäiskansoja on aika paljon ärsyttänyt Euroopan unionin päätös kieltää esimerkiksi näiden hyljetuotteiden myyntiä, markkinointia ja niin edelleen. Tämä luottamuksen rakentaminen on erittäin tärkeää. Tarvitaan todellakin aitoa dialogia alkuperäiskansojen ja paikallisen väestön kanssa, ja, ja siinä varmasti Euroopan unionilla on, on hyvä mahdollisuus. Kaiken kaikkiaan kiitokset Gaalerille SD-ryhmän puolesta. Tämä on todella huolellisesti tehty, ja varmasti nyt kun vielä, vielä hiomme tätä raporttia, niin tämä on tässä arktisessa prosessissa tärkeä asiakirja ja tuo lisäarvoa. Kiitoksia. Thank you. The second intervention. Ja. Kiitos. Seuraavana edustaja Vähtämäki. Sorry for pronunciation. Thanks for Mr. Chairman. I think the Finnish names... Yeah. Kiitos puheenjohtaja Jaakosari ja Jäättämäki suomalaiset nimet eivät ole ehkä niin yksinkertaisia, mutta oikein hienosti sitten Kiitos. To thank Mr. Kahler on his... Minä haluaisin kiittää edustajan Galleria hänen mietinnöstään. Tämä on parlamentin ensimmäinen mietintöluonnos Euroopan unionin politiikasta pohjoisimpia alueita varten. Tämä on siis historiallinen hetki. And also I would like to thank... Ja oikeaan aikaan tämä mietintö tulee. Kiittäisin myöskin siitä, että esittelijä on ollut niin valmis yhteistyöhön varjoesittelijöiden kanssa. Yhteistyö on sujunut hyvässä hengessä, siitä kiitän. Olen tyytyväinen edustaja Gaalerin mietintöön, jossa on ihan loistavia tekijöitä mukana. Haluaisin kuitenkin ottaa esiin kolme seikkaa. Ensinnäkin pohjoinen ulottuvuus. Arktista politiikkaa pitäisi kehittää osana jo olemassa olevaa pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa koska EU:ssa tällaista politiikkaa jo on. Minä vakaasti uskon, että EUn arktisen politiikan pitäisi kehittyä edelleen osana sitä työtä, jota on jo tehty. Ei siis niin, että täysin erotetaan nämä politiikan alat toisistaan. EU tekee jo pohjoisen ulottuvuuden politiikassa tärkeää yhteistyötä esimerkiksi ydinturvallisuuden, jätevesihuollon, energiatehokkuuden ja jopa kansanterveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin osalta. Kuitenkin yhteistyötä voitaisiin tehdä enemmänkin. EUn pohjoinen ulottuvuus yhdistää arktisen alueen maat Venäjä, Norja ja myös Islanti ovat tässä yhteistyössä mukana. Kyseessä on tärkeä ulottuvuus arktisen alueen politiikasta. Yhdysvallat ja Kanada ovat yhteistyössä myös mukana. tarkkailijana pohjoisen ulottuvuuden politiikassa. Sitten Arktinen tiedotuskeskus. Me tarvitsisimme vähän tarkennetun pohjan tälle työlle. Kuten olen sanonut, täällä valiokunnassa ja muuallakin poliitikot tarvitsevat luotettavaa tieteellistä tutkimustietoa, joka liittyy arktisen alueen luonnon muutokseen ja myöskin muihin aiheisiin. Arktinen tiedotusverkosto voisi myös auttaa kansalaisia ja kansalaisyhteiskuntaa. Ja kuten kollegani Liisa Jakosaari sanoi, minäkin pitäisin hyvänä, että tämä keskus olisi sijoitettuna ihan siellä pohjoisessa ja tekisi Lapin yliopiston kanssa yhteistyötä. Siellä on jo tutkimuskeskus ja siellä on tehty paljon tähän liittyvää työtä. Ja sitten kolmanneksi alkuperäiskansojen oikeudet. Minäkin haluaisin ottaa esiin. Alkuperäiskansoja ei saisi unohtaa EUn arktisessa politiikassa. Saamelaisilla on hyvin vähän mahdollisuuksia saada ääntään kuuluviin EU:ssa. Komissiolla ei ole tällaista jatkuvaa vuoropuhelua, vaikka sen merkitykseen viitattiin jo arktisen alueen tiedonannossa vuodelta 2008. Nyt siis pitäisi tehdä työtä aikaisempien ehdotusten mukaisesti. Lisäksi pitäisi todeta, että Suomen ja Ruotsin saamelaisväestöllä ei ole pysyvää edustustoa edustajaa Brysselissä, joten – heidän äänensä ei tule kuuluviin, joten meillä on paljon vielä tekemistä. Alkuperäiskansat, Pohjennun ulottuvuus ja arktinen tiedotuskeskus. Nämä kolme seikkaa mielestäni ansaitsivat enemmän huomiota, mutta tämä on todella hyvä mietintö. Kiitokset edustaja Gaaler. Bene, la parola alla collega Lösing. Seuraavana kollega Lösing, olkaa hyvä. Ja, auch ich möchte mich bei dem Berichterstatter äh, bedanken. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Minä luin sen hyvin huolellisesti. Ja minäkin näin, että te herra Galler, otatte huomioon geostrategiset ympäristöaspektit, kaupalliset intressit EU-ssa otatte huomioon ja Myöskin turvallisuusasiat olette ottanut huomioon. Mitä tästä kuitenkin mielestäni puuttuu ja mikä olisi tärkeä asia tulevaisuuden kannalta on kaikkien näiden aspektien yhteys toisiinsa ja yhden vaikutus toiseen. Ja siitä, sitä vähän puuttuu tässä mietinnössä. Eli lisääntynyt ympäristö, saastuminen alueella, olisi sitten looginen seuraus tästä, että että merikulku lisääntyy ja kaivostoiminta esimerkiksi. Myöskin kaasun ja öljyn hyödyntäminen. Myöskin kalakantojen hyödyntämisen lisääntyminen johtaa siihen, että saastumista ja ekosysteemin häirintää on enemmän, johon liittyy tietysti sitten myös lajien sukupuuttoon kuolemista. Tässä ei näe mitään vakuuttavaa strategiaa vielä siitä, että miten nämä korrelaatiot ja miten asiat liittyvät toisiinsa, niin miten nämä asiat voitaisiin ratkaista. Kysyn tässä, että olisiko tästä vielä jatkoideoita, ehkäpä komissiolta voisi tulla vielä jotakin panosta tähän. EUn pääintressi arktisella alueella – näen sen siinä, että kun otetaan huomioon napa-alueiden sulaminen, niin se täytyy sitten huomioon. Kuten Kalleroi sanoi, niin öljyä ja kaasua pystytään käyttämään paremmin, merireittejä voidaan käyttää tämän sulamisen vuoksi enemmän. Tämähän tulee selväksi 2008 maaliskuun ilmastostrategiasta. Siellähän, minä nyt en sitä halua enää toistaa sitä yksityiskohtaisesti, mutta siellähän viitataan näihin parempiin hyödyntämismahdollisuuksiin, myöskin kun siellä on nämä valtavat hilvetyreservit. Ja viitataan vaikutukset Euroopan turvallisuuteen ja kansainväliseen vakauteen. Tällä alueellahan, tästä alueesta on kovin vähän vasta puhuttu. Sitten tämä valtavasti lisääntyvä geostrateginen merkitys. Venäjä, NATO-maat, USA, Kanada, Tanska ja Norja ovat jo aloittaneet arktisen alueen militarisoinnin. Yhdysvaltain laivastolla on jo arktinen toimintasuunnitelma, se on esitetty 2009, johon kuuluu muun muassa se, että kun, että kun oletetaan, että konfliktit lisääntyvät alueella, niin täytyy siihen liittyviä ohjelmia ja toimintaohjelmia kehittää ja miettiä, että missä määrin ja mistä lähtien täytyy olla antarktisella alueella, arktisella alueella olla pysyvä eh, läsnäolo. Siteerasin tässä, tästä strategiasta. Kanada, lisää siellä henkilökunta ja on aloittanut sotaharjoituksienkin pitämisen alueella. Myös Venäjäkin on ilmoittanut, että 2020 mennessä perustetaan erityisjoukot, jotta voidaan toteuttaa intressejä sillä alueella. Eli ilmastonmuutos on selkeä arktisella alueella, eli meidän täytyy toimia sen puolesta, ja sitäkin puuttuu tästä mietinnöstä, että kun otetaan huomioon äh, tämä, että täytyy ilmastonmuutos torjua. Eikä pitäisi vaikuttaa tähän negatiivisesti enää tähän ilmastonmuutokseen, jota meidän riittämme vaatii siinä mielessä, että arkkisesta alueesta ei pidä tulla geopoliittista polttopistettä enää. Vaadimme äh, uusien projektien keskeyttämistä liittyen öljynporaamiseen alueella. Tästä Antarktisen alueen sopimuksen asiasta sanotaan, että, se ei ole, että sitä mallia ei voitaisi käyttää arktisen alueen sopimukseen, se ei minua vakuuta. Onko kyse milloinkin siitä, että ei ole tahtoa tällaiseen sopimukseen? Ja tällaisen sopimuksen pitäisi liittyä se, että keskeytetään luonnonvarojen hyödyntäminen ja että tästä tulee ja että tämä militarisoituminen keskeytetään alueella. Täytyy katsoa muille alueille maailmassa, että millä muilla alueilla on ollut vaikutuksia missä runonvarojen hyödyntäminen on lohjittanut laajaan elä, elämänta, elintason parantamiseen. Ja kun näiden ihmisten kanssa puhuu, niin katsotaan, että kenen kanssa puhutaan todellakin eikä sellaisten kanssa, jotka henkilökohtaisesti tällaisesta kehityksestä voivat hyötyä. Pitää pysyä viljelijöiden kanssa. Kaikkien väestöryhmien kanssa täytyy puhua. jotka täytyy ottaa mukaan tähän prosessiin. Ja minulla on se pelko, että ne pitkällä aikavälillä tällainen kehitys vaikuttaa niihin kielteisesti. Seuraavana viimeinen varjoesittelijä edustaja Taranto. Tänan, herra president. Ja kui lubatte, mä jatkan Suome ja Saksa kielen kõrval kolman... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin käyttää viron kieltä puheenvuorossani. Ensin haluaisin kiittää esittelijää Kaaleri ja hänen kanssaan on ollut mielenkiintoista tehdä yhteistyötä. Haluaisin painottaa muutamaa seikkaa, joita pidän tärkeänä ja joita koko vihreä ryhmä pitää tärkeänä Euroopan parlamentissa. Meistä paras tapa puolustaa arktista aluetta olisi kansainvälisesti sitova ilmastosopimus, mutta koska sitä ei vielä ole, meidän täytyy ryhtyä pienempiin askeleisiin. Yksi sellainen olisi varmasti mustan hiilen ja hiilipäästöihin liittyvä asetus. jotta säädeltäisiin tätä saman tapaan kuin YK asiakirjoissa. Luonnon varoista, kaasun ja öljyn käyttökielto. Minä tuen tätä ajatusta. Teknologia ei mielestäni ole vielä valmista siihen, että luonnonvaroja lähdetään sieltä hyödyntämään. Ihmiskunta mielestäni ajattelee tässä aivan liian ahneesti, mitä siellä saattaisi olla luonnonvaroina. Aikaisemmin puhuttiin Pohjoisnavasta ja Etelänavasta siitä, että ne ovat ihan erilaisia alueita. No, tilanne on osittain varmasti erilainen, mutta siksi on juristeja tänä päivänä, jotka voivat luoda tällaisia sopimuksia, joka sopisi molempiin alueisiin, mutta vielä ei ole poliittisesti valmiutta hyväksyä tällaisia. Vihreillä on kyllä tässä samat ehdotuksensa. Arktinen neuvosto ja EUn mahdollinen tarkkailija-asema. Seuraavaksi Norjan parlamentissa viime viikolla sanottiin, että ne tukisi tarkkailuasemaa. Toivon, että muut pohjoismaat, ruotsalaiset ja suomalaiset ottavat samantyyppisesti kantaa. Emme tiedä vielä tanskalaisten näkökantoja, mutta toivomme, että meillä on pian tällainen asema arktisessa neuvostossa. On totta, että arktisella neuvostolla ei ole pysyvää sihteeristöä, mutta mielestäni EU olisi sopiva taho myös tekemään tällaisia ehdotuksia liittyen sihteeristöön. Rovaniemen Tutkimuskeskusta pitäisi kehitellä arktisen tutkimuskeskuksen tueksi. Todella sijoittautumispaikka olisi parempi, Rovaniemi olisi parempi kuin Bryssel. Ja sitten hylkeistä vielä tämän päivän tekstiä pitää päivittää, koska yhteisöjen tuomioistuin on tehnyt päätöksensä joka on ristiriidassa meidän poliittisten tavoitteidemme kanssa. Käsittääkseni ECR-ryhmä tekee pari oikein hyvää ehdotusta. Yksi liittyy kansainväliseen meriliikenteeseen, jotta luotaisiin kaikille osapuolille tasavertaiset oikeudet ja velvollisuudet. Tämä on todella myönteinen ehdotus, joka ansaitsee kaiken tuen. Mahdolliset yhteydenotot venäläisten ja yhdysvaltalaisten joukkojen välillä tässä eivät tunnu todennäköisiltä, mutta totta kai luonnonresursseja, luonnonvaroja on ja niiden varojen käyttöä on säädeltävä. Ja lopuksi edustaja Jäätteenmäki puhui alkuperäiskansojen roolista. Tämä on todella tärkeä asia. EUn alueella asuvilla saamelaisilla on tietty ääni EUn pääkaupungissa, mutta nyt on taattava se, että, tai nähtävä se, että verrattuna Kanadan alkuperäisväestöön arktisessa neuvostossa ei ole kunnollista edustusta. Venäläisten osalta kanta on hyvin muodollinen, mutta toivoisimme, että voitaisiin ottaa esimerkkiä Kanadan mallista alkuperäiskansojen osalta. Nyt olen puhunut aivan liian pitkään, joten päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos. Kiitoksia. Vielä kolme puheenvuoron vuoroa. Ensimmäisenä edustaja Schulz, sitten Landsbergis ja vielä Hautala. Pyydän, että puhutte vähän lyhyemmin kuin tähän asti on puhuttu. Ich möchte dem Berichterstatter ausdrücklich Haluaisin esittelijä erityisesti kiittää hänen kehuttavasta sitoumuksestaan. Tähän kuului suuri kuulemistilaisuus, joka oli ennen tätä mietintöä. Tästä Tukholman rahatutkimusinstituutin tutkimuksesta käy ilmi myös Kiinan kiinnostus arktiseen alueeseen. Ja mitä EU sitten arktisen neuvoston tarkkailijastatuksella voisi todellakin tehdä, jotta suurvaltojen tai tulevien suurvaltojen kamppailu laivaväylistä, luonnonvaroista, mitä voitaisiin sen suhteen tehdä. Rova Löysinghän sen jo mainitsi tässä. Siinä missä voin puhua lyhyesti tästä sotilaallisesta verustulusta. Sehän tunnetaan kaikkialla. Ja kun Venäjä on asettanut jo merenpohjaan siellä eh, lipunkin ja näin tuonut tämän intressinsä esille. Grazie molte. La, la parola al collega Landsbergis. Seuraavana Landsbergis. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Gallerin valmistelema asiakirja liittyy EUn pohjoisimpia alueita koskevaan politiikkaan. Se on tärkeä aihe, johon liittyy paljon jännitteitä. Uusia jännitteitä ei kaivattaisi. Nyt voidaan tuoda esiin nämä huollon aiheet myös. Kansainvälistä yhteistyötä painotetaan. Kansainvälinen kilpailu taas – johtaa lopulta ongelmiin ja sitä on vaikea välttää. Siksi minä ehdottaisin Mikael, että tähän e- EUn huolenaiheeseen myös otettaisiin kantaa. Erityisesti tarkist, esimerkiksi tarkistus johdantason kappaleeseen H ainakin – Luen tämän ehdotuksen. Kun ajatellaan tiettyjen maiden esitystä, että arktiset alueet, vesialueet tai jääalueet kuuluvat tietyn maan piiriin. Tämä voi johtaa ongelmiin maiden kesken. Jos ajatellaan että halutaan estää siirtomaavalta tyyppiset alueiden jakamiset ja niin edelleen. Tämä on ehdotus, jota mielestäni voitaisiin tukea. Kiitos. Kiitoksia. Sitten viimeinen puheenvuoro. Edustaja Hautala, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tukea edustaja Jättemäki ja Taran siinä, että, että alkuperäiskansoja koskevaa osuutta voitaisiin hieman laajentaa ja syventää. Ja haluaisin tässä yhteydessä kiinnittää huomiota siihen, että arktisilla alueilla asuu todella paljon pieniä kansoja, muitakin kuin alkuperäiskansoja, esimerkiksi pieniä suomalaisukrilaisia kansoja, hansit, man, han, hantit, mansit ynnä muut, joiden kulttuuri ja kieli on, on hyvin hankalassa tilanteessa. Ja toivoisin, että tällaista inhimillistä ulottuvuutta tähän pieniä kansoja ja alkuperäiskansoja koskevaan osuuteen voitaisiin lisätä esimerkiksi EU voisi merkittävällä tavalla tukea sitä, että, että nämä kielet säilyvät ja että ne siirtyvät lapsille ja, ja voidaan kehitellä erilaisia niitä sanotaan kielipesiksi, jossa, jossa pienten kansojen ja katoavien kielten puhujien lapset saavat tuntuman tähän äidinkieleensä. Ja kyse voi olla olla ihan sadoista ihmisistä ja kielen kohtalo on sitten siinä sinetöity. Sitten samalla, samassa hengessä mielestäni tähän johdantoosaan, jossa viitataan erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja asiakirjoihin, niin voitaisiin hyvin lisätä viittaukset esimerkiksi saamelaisia koskeviin sopimuksiin, vaikkapa pohjoismainen saamelaissopimus ja ilon tietyt pöytäkirjat, jotka, jotka eh, antavat eh, alkuperäiskansoille, kuten saamelaisille, tiettyjä oikeuksia perinteisiin elinkeinoihin ja, ja maanhallintaan tai maanomistukseen. Ja tulen tekemään yhteistyössä kollega Tarabin kanssa varmaan joitakin ehdotuksia tästä. Grazie. Una breve intervento alla Commissione. Kiitoksia sitten lyhyesti komissiolta. Tohtori Garces de los Fases. Thank you. Eh, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio haluaisi en, ennen kaikkea ilmaista tyytyväisyytensä siihen, että tämä parlamentin mietintö on valmistunut. Meille on erittäin tärkeää saada uusia ajatuksia ja niin kuin suuntaviivoja, guidelines, niin kuin englanniksi sanotaan, että voidaan toteuttaa Euroopan unionin arktisten alueiden politiikkaa. Tämä on kiinnostavaa komissiolle ja uudelle ulkosuhdehallinnolle. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että täällä on paljon tärkeitä elementtejä, jotka koskevat arktista yhteistyötä ja jotka ovat tässä mietinnössä mukana. Haluaisin mainita nyt joitakin kysymyksiä, jotka täällä on mainittu. Yksi niistä koskee sitä, että, että vahvistettaisiin ajatusta sitä, että emme ole rannakkovaltioita. On totta, että EUlla ei ole rannik- verkkoa jäämerellä. On hyvä, että mietinnössä asia tunnustetaan, mutta haluaisin kiinnittää edustajien huomioon siihen, että, että olemme kyllä arktisen alueen äh, osa, vaikka emme olekaan siellä alueella tärkeitä. Kyllä mietinnössä pitäisi tehdä selväksi myös tämä asia, koska jotkut kolmannet arktiset maat äh, haluavat itsepintaisesti ei ole sitä mieltä, että me emme ole arktinen alue. Ja sitten olisi jätettävä ovia avoimeksi myös sille, että Islanti liittyy EU-hun, jolloin tilanne muuttuu täysin. Haluaisin mainita myös toisen asian. Jotkut edustajat ovat täällä korostaneet pohjoista ulottuvuutta. Pohjois- sen ulottuvuuden politiikka on ollut erittäin arvokasta Euroopan unionin pohjoisen alueiden politiikkaa ajatellen, mutta haluaisimme kuitenkin muistuttaa muutamasta asiasta. Ensinnäkin, että pohjoinen ulottuvuus ei enää ole EUn politiikkaa, ja näin on ollut vuodesta 2006 alkaen. Se on nyt yhteispolitiikkaa Venäjän, Norjan ja Islannin kanssa. Komission on vuodesta 2008 alkaen ehdottanut tietyn tyyppistä politiikkaa, jonka neuvosto on ottanut huomioon ja hyväksynyt sen ja tuoden mukaan tiettyjä uusia elementtejä. Viime vuonna kyseessä on Euroopan unionin arktinen politiikka ainoastaan ja se kattaa koko arktisen alueen eli tämän alueen sirkumpolaarisessa mielessä meidän on siis mentävä pohjoisen ulottuvuuden yli. Se on tietenkin tar- tärkeä ja meidän on annettava sille arvoa koko tässä mietinnössä Euroopan unionissa, mutta on otettava huomioon se, että Euroopan unioni on myös arktinen kokonaisuus ja sillä on velvollisuus harjoittaa sirkumpolaarista politiikkaa koko tällä arktisella alueella. En nyt halua puhua pitempään, vaan todeta vain, että olemme täysin yhteen mieltä siitä, kuinka tärkeää on korostaa vuoropuhelua alkuperäisellä kansojen kanssa. Haluaisin todeta, että ei ole totta, me olisi käyneet eh, vuoropuhelua saamelaisten kanssa. Saamelaiset ovat osittain EUn alueelle, he ovat EUn kansalaisia, he ovat ainoita alkuperäiskansoja, joilla on EU-kansalaisuus. Meidän on tietenkin heistä siis puhuttava. Vuoropuhelu on kyllä ollut, ei ainoastaan saamelaisten kanssa, vaan kaikkien alkuperäiskansojen eh, kanssa arktisella alueella. Näin on käynyt maaliskuussa tänä vuonna ja muitakin kokouksia tulee tulevaisuudessa tulemaan, jossa tulee käsittelemään useita aloita, jotka kiinnostavat näitä kansoja ja jotka kiinnostavat kaikkia alkuperäiskansoja. Ottaen huomioon etäisyydet, ilmasto-olosuhteet, terveys, koulutus ja muut asiat ovat heille hyvin tärkeitä. Mukaan on otettava tietenkin, niin kuin täällä mainittiin, nämä su- suomalais-ugrilaiset kansat, joilla on vaikeita tilanteita Venäjän federaatiossa. Hyväksymme myös ja olemme iloisia parlamentin tuesta tämän mietinnön kautta koskien arktisen yhteistyön yksikköä komissiossa on tärkeää, että tällainen olisi. Täällä mainitaan meripääosasta. Se on varmasti sopiva, koska se on horisontaalinen pääosasto. Luonteeltaan on myös tärkeää, että ulkosuuden hallinnolla on oltava tärkeä merkitys arktisen alueen yhteistyössä, koska puhumme nyt suvereenista alueista, valtioista, jotka ovat Euroopan unionin kumppaneita, valtioista, jotka ovat olleet asutettuja jo tuhansia vuosia arktisella alueella. Kiitoksia. Allora, ricordo che il termine per... Kiitoksia. Muistutan, että tarkistusten jättämisen määräaika on 15. marraskuuta kello 15. Pyydän anteeksi, johtopäätökset taisivat unohtia, unohtua. Olkaa hyvä. Eh, vielen Dank, liebe Kollegen, für die eh, Anmerkungen. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos kollegat kommenteista. Varmasti jotkut ehdotuksista voin sisällyttää. Kuten aluksi sanoin, yksityiskohtaisemmat kannanotot esimerkiksi alkuperäiskansoihin liittyen eivät mahtuneet tähän mietintöluonnokseen, joten ihan minunkin henkeni mukaista on, että tarkistuksia tehdään. Kollega Jaakonsaari sanoi olevansa sitä mieltä, että keskeiset muutokset liittyvät ennemminkin talouden maailmanlaajuisuuteen, globaalistumiseen eikä niinkään ilmastonmuutokseen. Olen valmis ottamaan tuon siellä aluksi myös mukaan. Globaali kehitys ja ilmastonmuutos vaikuttavat siihen, että käsittelemme näitä aiheita läheisemmin. Minä en ole halunnut ainoastaan ajatella alkuperäiskansoja, vaan totta kai myös pieniä paikalliskansoja, jotka siellä elävät. Ja myös yhdessä alkuperäiskansojen kanssa sanovat, että me emme halua elää museossa, vaan haluamme kehittää omaa aluettamme. Siksi jos ajatellaan moratoriosanan käyttöä, että keskeytetään luonnonvarojen käyttö, niin se ei varmaankaan olisi alkuperäiskansojen, pienten kansojen etujen mukaista siellä, eikä muidenkaan eturyhmien. Pohjoinen maanviljelys, porotalous. Kyllä, en nyt viitannut tähän erityisesti, mutta se voidaan vielä tehdä – Tämä liittyi tietenkin alkuperäiskansoihin ja alkuperäiskansojen perinteisiin, mutta se voidaan vielä ottaa uudestaan esiin. Pohjoinen ulottuvuus, kollega Jätteenmäki muiden muassa otti pohjoisen ulottuvuuden esiin. Tässä olen sitä mieltä, että arktisen alueen politiikka ei ole pohjoisen ulottuvuuden alakohta, koska – näin pohjoinen ulottuvuus venytettäisiin liian pitkälle. Erityisesti pohjoinen ulottuvuus liittyy Venäjäpolitiikkaan, mutta siinä on arktinen ikkuna. Tämä on todettu aikaisemmin, että arktinen ikkuna, mutta ovi puuttuu. Minusta tuntuu, että tämä pohjoinen ulottuvuus on politiikkana omaa politiikkaa, joka keskittyy lähinnä juuri Venäjään, joten en voi arktisen alueen politiikkaa kaiken kaikkiaan määritellä pohjoisen ulottuvuuden kautta. En mitenkään vastusta sitä, että alkuperäiskansat ovat edustettuina Brysselissä pysyvästi, mutta tämä käsittääkseni liittyy enemmän – Läheisyysperiaatteeseen tässä on lähinnä Suomen ja Ruotsin tehtävä huolehtia siitä. EUn ei pitäisi tällaista lähteä rahoittamaan. Kollega Lösing oli sitä mieltä, että eri näkökantojen yhteys puuttui. Mielestäni olen mietinnössäni alustuksessani selkeästi sanonut, että – meidän pitäisi huolehtia siitä, että nämä eri kannat ovat yhteensopivia. Meidän on huolehdittava sitä, että kalastus, meriliikenne, ympäristön suojelu, ilmaston suojelu, luonnonvarojen käyttö, näitä asioita ei aseteta mitenkään vastakkain, vaan saadaan yhteistä politiikkaa tässä. Ja pidetään aina mielessä myös se, että me emme siellä ole asioista yksin päättämässä. Me voimme tarjota yhteistyömahdollisuuksia, jos katsotaan vaikka, miten Norjassa – istutaan pohtimaan kalastusetuja, maakaasuympäristö. Tämä on hyvää yhteistyötä. Myös se, miten Norja toimii Venäjän kanssa yhteistyössä, että noudatetaan korkeita norjalaisia ympäristöstandardeja. Tässä yhteydessä me voimme yhteistyökumppaneina ja yritystemme kautta tulla mukaan tähän yhteistyöhön. Tuossa on kyllä mahdollisuuksia yhdistää nämä eri kannat. Uskoakseni myös ilmastonmuutos ei ole asia, jota vastaan voidaan taistella ainoastaan arktisilla alueilla, vaan globaalisti. Eli yksittäisen arktisen alueen politiikan kautta emme voi taistella ilmastonmuutosta vastaan. Minä en siis tässäkään mielessä puolla sitä, että keskeytetään luonnonvarojen käyttö. Artisen sopimuksen osalta on sanottava, että kaikki on pohjoisessa jaettu alueelle ja siellä suvereinenä toimivat tahot selkeästi vastustavat sellaista sopimusta tai muuta, joka olisi Antarktisen alueen sopimuksen kaltainen. Eli me emme voi oikein tehdä muuta kuin tarjota todella yhteistyötä. Turvallisuuspolitiikan osalta tämä liittyy kaikkiin osapuoliin. Meidän pitäisi pyrkiä välttämään konflikteja. Venäjän ja Norjan välillä on sovittu potentiaalinen konflikti. Muitakin esimerkkejä on en voinut huole, kaikki ottaa esiin tilasyistä juuri, mutta esimerkiksi se, miten radioaktiivisia akkoja, joita käytetään majakoissa, miten tästä jätteestä huolehditaan. Tämäkin on yksi tapa huolehtia ydinjätteestä, mutta erityisesti Venäjän puolelta kaikki sinne haudattava jäte on tärkeä kysymys. Tässä voidaan varmasti toimia niin, että pyritään välttämään konfliktit ja ottamaan ympäristö paremmin huomioon. Ja jos valtioilla on siellä, ko, ko tätä ei voida sanoa, että tuo ei ole mahdollista, meidän pitää toimia kansainvälisesti ottaen huomioon se, mitä siellä voidaan tehdä. Ei pidä nyt mitenkään lisätä jännitteitä. Meidän pitää pyrkiä ennen kaikkea toimimaan yhteistyön hengessä ja näin jännitteitä ei pääse varmaankaan lisää syntymään. Meidän ei pitäisi olla ainakaan vaikuttamassa siihen, että lisäjännitteitä syntyy. Kollega Schulz, Kiinan ajatukset Kiina rakentanut jäänmurtajan. Ja tämä, tämä on myös tietenkin otettava kansainväliseen yhteistyöhön mukaan. Ja tällä tapaa meillä on mahdollisuus käyttää omaa painoamme ja rakentavassa hengessä tehdä ehdotuksia. Ja tällä tapaa tukea rakentavassa myönteisessä hengessä tämän alueen kehitystä. Olen iloinen, että teette tarkistuksia ja mielenkiintoista varmasti on keskustella edelleen varjoesittelijöiden kanssa. Uskon, että pääsemme konsensukseen. Kiitos. Grazie, kollega Galler. No. Kiitoksia. Muita puheenvuoroja ei ole. Muistutan vielä, että määräaikainen tarkistusten jättämiselle on 15. marraskuuta kello 15. Keskustelemme 18. päivää. Seuraava kohta. esittelijänä Trajan Ungureanu aiheena Mustameren aluetta koskeva EU-strategia. Tästä puhuimme jo 16. syyskuuta. Tuolloin järjestimme kuulemistilaisuuden, jossa asiantuntijat ja kollegat eh, käsittelivät asiaa. Ja siellä korostettiin, kuinka tärkeä strategisesti Mustameren alue on. Tämän keskustelun jälkeen esittelijä on laatinut eh, mietinnön, joka on nyt käsiteltävä, niin annan puheenvuoron esittelijä Unkureanulle välittömästi. Mr. Uh, Chair, uh, thank, you for evoking... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia julkisesta kuulemistilaisuudesta, joka oli kovin inspiroiva. Minun täytyy selittää teille mietintöni sisältöä ja ne syyt, miksi laatia mietintö EUn Mustanmeren strategiasta. Jos jatketaan sitä, mihin jäätiin, niin voidaan sanoa, että verrattuna pohjoiseen jäämereen Mustameri on paljon lämpimämpi. Strategisesta näkökulmasta se on jopa kuuma. Eli yksi syy mietinnön laatimiseen on se, että kehitetään, tai se, että miten strateginen tilanne kehittyy koko Mustalameren alueella luonnos jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa kuvailee nykytilannetta EU-toimissa Mustasella merellä. Toinen osa keskittyy avainehdotuksiin, joilla voitaisiin parantaa EU-politiikkaa Mustalla merellä. Oikeastaan päivitetään sitä täydeksi strategiaksi. tehdäkseni yhteenvetoa sen argumentin puolesta, että laaditaan täysi strategia EUlle musta, Mustalla merellä, niin siinä pitäisi ottaa monia argumentteja huomioon. Ensinnäkin, Mustanmeren alue on hyvin tärkeällä osalla strategisesti EUlle. Ja erityisesti sen jälkeen, kun Romania ja Bulgaria tulivat jäseniksi 2007, Tämä koko prosessi tekee Mustasta merestä osittain EUn sisämeren. EU on tunnustanutkin muutoksen 2007 2008 alkupuolella, kun Mustameren synergiaohjelma laadittiin ja aloitettiin politiikkavälineenä – EUlle alueita koskien. Toinen asia on se, että tietysti täytyy arvioida nyt Mustanmeren synergian toteuttamista. Ja tässä onkin vaikea tehtävä, koska puuttuu asianmukaisia välineitä, joilla voitaisiin arvioida ja mitata jotta saataisiin oikea kuva Mustameren synergiaohjelmasta ja sen toimenpanosta. Itse asiassa puuttuu kunnollisia välineitä seurata, arvioida. Ja tulos on se, että EU kohtaa kritiikkiä. Juuri sen vuoksi, että ei ole tapaa mitata tämmöinen synergiaohjelman toteutusta ja sen tehokkuutta. Ja mielestäni tämä tilanne on nyt. Mutta jos kuitenkin jotain yritämme sanoa toimeenpanosta Mustameren synergiassa, niin voidaan tehdä se johtopäätös, että se on ollut sekä rajoittunutta että hajautunutta. Positiivisia asioita ja menestyksiä on, mustamören synergiassa etupäässä teknisillä aloilla ja teknisellä tasolla, mutta toimeen panossa on puutteita niinkin tärkeillä aloilla, kuten hyvä hallinto, turvallisuus. Siinä on jatkuvasti haasteita. kun otetaan huomioon tämä tilanne. Niin mielestäni meidän täytyy tunnistaa tarve sille, että EUlla on strategia Mustalla merellä. Mustameren synergiaan siinä täytyy se tietysti ja sen hyvin puoliin se perustaa. Mutta siinä täytyisi ottaa käyttöön voimakkaammat poliittiset puitteet. Tämä ehdotus sopii hyvin yhteen makroalueiden käsitteen kanssa, joka on johtanut siihen, että on aloitettu samanlaisia, laadittu samanlaisia strategioita Itämerelle ja Tonavajoelle. Jos puhutaan poliittisista puitteista ja tulevasta strategiasta, niin tulevan strategian pitäisi varmistaa integroitu lähestymistapa. Musta meren olette kohtaan, jota nyt puuttuu, toimintasuunnitelma, kuten myöskin mekanismit raportointiin, seurantaan, valvontaan, asianmukaiset määrärahat ja ihmisresurssit, joihin kuuluu tätä. Minun täytyisi painottaa, että tarvitaan erillinen budjettikohta Mustanmeren strategialle. Mielestäni siinä pitäisi varmistaa se, että Mustanmeri alue saa näkyvyyttä, erityisesti säännöllisten ministeritason kokousten kautta. Siinä pitäisi tuoda takaisin mukaanottamisen periaate, alueellinen omistajuus, niin että tunnustetaan Turkin ja Venäjän tärkeä rooli yhteistyön, Mustameren yhteistyön, alueen yhteistyön onnistumisessa. Ja sitten lopuksi johon palasin tähän pääpointtiin, jonka esitin alussa. Mielestäni päätavoitteet EU-toimissa e, Mustalla merellä ovat kahtalaiset, energia ja turvallisuus. Ja sen seurauksena luonnoksessa esitetään kolmea konkreettista alaa, jotka olisivat prioriteetteina tulevissa toimissa. Turvallisuus ja hallinnointi, ympäristö, energia, liikenne ja sitten talous ja inhimillinen kehitys. Tietysti tässä on rajoituksiakin, mutta nyt tämä mietintöluonnos heijastaa näitä pääkohtia ja yritän rikastaa sitä myöhemmin useiden tarkistusten myötä. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja tietysti erityisesti varjoesittelijöitä ja kolmesta lausunnosta myös. Ja komission edustajia kiitän myös. Tietysti odotan kovasti innolla kommenttejanne ja puheenvuorojanne. Kiitos. Next speakers, Mr. Schulz, Shadow. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Schulz varjoesittelijänä. Mietintö EUn Mustanmeren aluetta koskeva strategiaa käsittelevä mietintö on tavoitteeltaan oikea. Kuitenkin mielestäni siinä on puutteita ja aukkoja. Tämä tilanne varmaan voidaan korjata tarkistusten kautta. Haluaisin luonnostella tässä vain kolmea ehdotusta kun ajatellaan, että halutaan kehittää demokratia- ja kansalaisyhteiskuntaa, niin kyse on tietenkin myös rajat ylittävien verkostojen rakentamisesta. Kun muuri murtui 21 vuotta sitten päivälleen tänään, niin tuskin tarvitsee painottaa sitä, miten tärkeää on näiden aloitteiden osalta tehdä yhteistyötä. Tällaisia projekteja EU tulisi myös taloudellisesti tukea. Toisaalta turvallisuuteen ei päästä ainoastaan sopimusten ja asevarustelun lopettamisen kautta, vaan tarvitaan myös luottamusta lisääviä toimia, varhaisen varoituksen järjestelmää. Ajatellaan Venäjän mustan meren laivaston läsnäoloa jatkuvasti, niin se olisi tärkeä asia. Kolmanneksi Rajat ylittävän rikollisuuden vastainen taistelu, erityisesti huumekaupan vastainen taistelu tässä olisi tärkeää. Näitä kolmea seikkaa pitäisi mietinnössä enemmän painottaa. Kiitos. Grazie. A questo punto la parola al collega... Kiitoksia sitten Kovacev, EPP. Grazie, signor Presidente. Thank you very much, Mr. Unguriano, for your draft report, dear colleague. Kiitos puheenjohtaja, kiitos. Edustaja Unguriano me tarvitsemme todella Mustanmeren alueen strategiaa, parempaa koordinointia, enemmän keskittymistä näihin toimiin alueella. Nyt ei ymmärretä kunnolla vielä kaupan, energian ja kuljetusten osalta, miten tärkeä strateginen alue tämä on. Meidän on oltava EUna siellä poliittisesti ja taloudellisesti enemmän läsnä niin, että tuetaan näiden maiden – demokratisoitumisprosessia, jotta kunnioitetaan demokratia- ja oikeusvaltioperiaatteita. Meidän pitää myös auttaa jäätyneiden konfliktien ratkaisua, lisätä luottamusta rajoilla kiistakumppaneiden välillä. EU voisi olla taloudellisestikin merkittävä pelaaja, jotta voitaisiin parantaa alueellisen yhteistyön ja kaupan mahdollisuuksia. Yhteis työ rajat ylittävän yhteistyön rahoituksen kautta on hyvä aloite, mutta tämä ei vastaa ihan odotuksiamme, jos haluamme saada aikaan selkeitä vaikutuksia Mustameren alueella. EU voisi voimakkaammin olla vaikuttamassa myös turvallisuustilanteeseen Mustameren alueella. Meidän pitäisi erityisesti huolehtia siitä, että vastustamme huumekauppaa, ihmiskauppaa ja aseiden leviämistä alueella. Euroopan roolin tulisi olla, että estetään uusien jakolinjojen syntyminen. Kuitenkin Mustalla merellä tällaisia linjoja on enemmän kuin riittävästi. Viime vuosina on nähty myös uusien jakolinjojen synty Kaukasuksen alueella. Erityisesti meidän pitäisi pyrkiä rauhanomaisten luottamuksen rakentamistoimien kautta siihen, että lisäjakolinjoja ei synny. Meidän pitäisi myöskin pyrkiä rauhoittelemaan kiistoja niin, että ongelmat ratkaista rauhanomaisesti ei voimaa käyttämällä. Olen varma siihen, että Mustanmeren alueen haasteisiin ei ole kahdenvälisiä ratkaisuja. EU on voima, jolla on globaalia etuja. Sen pitäisi voimakkaammin olla vahvistamassa koko tätä aluetta ja vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä aktiivisemmin. Ainoastaan tällä tapaa voimme vastata alueen haasteisiin, kuten kollega Reano mietintöluonnoksessaan sanoo, toivon, että Euroopan komissio lisää hallinnollista kapasiteettia ja uusi ulkosuhdehallinto saa riittävästi kapasiteettia, jotta EUsta voi tulla merkittävä taho tällä alueella. Kalerin kanssa olen samaa mieltä siitä, että tämä on oikea suuntaan menevä askel, mutta EUlta tarvitaan kunnollinen Mustameren strategia ja riittävä rahoitus siihen. Tällainen strategia – tietenkin hyötyisi siitä kokemuksesta, jota on kerätty eri EU-aloitteista jo alueella. Yksi erityistoimi, jota tulisi toteuttaa Mustameren alueella, on pelastustoiminta ja sen koordinointi. Meillä on ikäviä kokemuksia, kun laiva upposi ei kovin kaukana rannikosta ja silti menetettiin ihmishenkiä. Olen regivaliokunnan varjoesittelijä tämän mietinnön osalta. Ja regivaliokunnan osalta haluaisin sanoa, että tällä alueella on hyvin rikas kulttuuriperintö, jota ei tunneta kovin hyvin. Mustameren alueella meidän pitäisi lähteä toimiin, jolla tuetaan kulttuurivaihtoa ja matkailua. Lisäksi naapurivaltiot voisivat siellä käyttää yhteistä brändäystä markkinoinnissaan. Toivon, että tämä aihe ei kiinnosta ainoastaan bulgarialaisia ja romanialaisia parlamentin jäseniä, vaan toivon, että muutkin kollegat ymmärtävät, että tämä on meille kaikille ja kaikille jäsenvaltioille tärkeä aihe. Kiitos paljon. Grazie, colleghi. Abbiamo eh, cinque... Kiitoksia. Viisi puheenvuoroa ja sitten esittelijän vastaukset, joten pyydän, että puhutte mahdollisimman tiiviisti. Nikolai Aldesta, olkaa hyvä. Thank you, Chair. First of all, I want... Kiitoksia. Ensinnäkin haluan toivottaa mietinnön tervetulleeksi ja haluan puhua vähän ulkopolitiikkamme tehokkuudesta. mennessä energiaa aloitettiin 2007, mutta mitä ei ole tapahtunut tähän mennessä, muista myös itäisen kumppanuuden joka ei myöskään ole kovin hyvässä kunnossa, sanon tämä vähän lainausmerkeissä. Tämä mietinnön täytyy olla varhaisvaroitus liittyen ulkopolitiikkavälineeseen, erityisesti naapuruspolitiikassa. Haluan lisätä kaksi asiaa, jotka liittyvät Euroopan turvallisuuteen alueella vaikka NATO on siellä läs, on siellä läsnäoloa, niin ei täydy unohtaa näitä jäätyneitä konflikteja. Transnistria, Georgian konflikti oli, Azerbaidsanissa on konflikti, EU on osallinen ja sen vuoksi täytyy olla vieläkin enemmän osallinen, sitkeämpi toimissa alueella. Toinenkin asia täytyy ottaa mietintöön mukaan. Euroopan unionin raja. Tuo puhumme mielellämme maahanmuutosta, rajojen turvallisuudesta, mutta olemme velvollisia konkreettisiin toimiin. Koska Aasiasta tulee maahanmuuttoa ja tämän rajan turvallisuutta täytyy lisätä. Täytyy myös puhua ihmiskaupasta, joka on tärkeä osatekijä tällä alueella. Ja EU täytyy olla tehokas sen torjumisessa. Tietysti huumekauppa, mutta myös ihmiskauppa. Uskon, että strategia voi olla tärkeä asia myös EUn ja Venäjän välisissä suhteissa. koska ne suhteet meitä huolettavat, mutta Mustameri on tärkeä osa niitä suhteita. Kiitos. Kollega Kirilov, you floor. Seuraavana Kirilov, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lisätä täällä jo sanottuun Me pyrimme tietenkin keskittämään nyt huomiomme, kun ajatellaan koko Mustanmeren aluetta. Melko vaikea on keskittyä, kun ajatellaan koko komission politiikkaa, mutta vielä tärkeämpää olisi tehdä työtä tähän suuntaan ja pyrkiä tuottamaan myös tuloksia. Mustameren synergian osalta olen samaa mieltä siitä, että se on vain hyvä ajatus edelleen. Mitään sen kummempaa substanssia ei ole tähän asiaan saatu. Tärkeää se on siksi, että se otettiin esiin jo. Meidän pitäisi hyvin käytännönläheisesti nyt ajatella sitä, että kun Romaniasta ja Bulgaariasta tulee Schengen-aluetta – niin Mustalla merellä pitää ajatella ihmiskauppaa samantyyppisesti kuin Välimeren alueella. Jos emme ole valmistautuneita tässä työssä, myös emme keskity tähän, niin kohtaamme suuria ongelmia. Koko tämä liikenne saattaa muuttua tässä. Kun puhutaan Tonavan strategiasta, pitäisi puhua yhdessä Tonavan strategiasta ja Mustanmeren strategiasta. Ihmiskauppa, kaikenlaiset kauppareitit ja terrorismin vastainen toiminta, nämä kaikki asiat liittyvät yhteen hyvin voimakkaasti. Tuen siis kaikkia strategian osia tähän mennessä, mutta mitä turvallisuuteen tulee ja mitä täytäntöönpaneen tulee, jopa erityisen budjettikohtiin, niin – Jotta voitaisiin toimia tehokkaasti, osoittaa tuloksia, saada kunnollinen käsitys siitä, mitä haluamme tehdä, meidän pitäisi keskittää ponnistelumme paljon paremmin, koska muuten epäonnistumme jälleen Mustameren strategian osalta. Kiitos. Agi Georgio. Sitten edustaja Agi Georgio. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama huomio ja ehkä myös yksi kysymys esittelijälle. Ei ole epäilystäkään, että kyseessä on kriittinen, keskeinen maailman alue. Se on erityisen tärkeää tietenkin tämän alueen asukkaille. En oikein ymmärtänyt vielä, onko pidetty yhteisiä kokouksia, huippukokouksia alueen hallitusten kesken. Onko heillä jo ehdotuksia omaa aluettaan varten. Ovatko mustan meren alueiden parlamentit käyneet yhteistä keskustelua heidän oman merensä tulevaisuudesta? Minä en haluaisi, että, että vaikuttaisi siltä, että tässä on jonkinlainen EUn puuttuminen kyseessä interventio, jossa ei oteta huomioon kyseisen alueen hallitusten mahdollista osallistumista. Minä halusin tässä korostaa erityisesti näitä tämän alueen kansoja. Haluaisin puhua myös turvallisuudesta ja energiasta, jotka esittelijän mielestä ovat keskeisempiä kysymyksiä. Ei ole epäilystäkään siitä, että nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, suuria merkittäviä kysymyksiä Täällä mainittiin myös maahanmuutto, mutta näiden kaikkien ilmiöiden takana ovat kansalaiset, ihmiset, miehet ja naiset, jotka elävät joskus vaikeissakin olosuhteissa. Minä haluaisin tietää, kuinka tällaisia strategioita voidaan laatia ja pohdintoja käydä, kuinka voisimme laatia strategioita niin, että nämä kansat pääsisivät eroon köyhyydestä ja pitkällä aikavälillä ottaa tuleva kohtalonsa omiin käsinsä. Olisi, maahan, maahanmuuttohan oli luonnollinen ilmiö silloin, kun ihmiset ovat vaikeissa olosuhteissa ja, ja näin he voivat ajatella, että siirtyminen EU-hun olisi ratkaisu. Grazie. Eh, la parola al collega Preda. Kiitoksia sitten kollega Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Ehm, vreau în primul rând să-l felicit pe colegul Ungureanu. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan onnitella kollegaani ensinnäkin esitellystä tekstistä. Toiseksi haluaisin ottaa esille tämän hyvin vakuuttavan vetomuksen, joka tänään esitettiin. joka myös liittyy perusteluihin mietinnössä ja joka on siis Mustameren strateginen merkitys. Tämä näkökohta liittyy myös niihin keskusteluihin, joita aiomme käydä. Ja mietinnön lopullinen teksti tarkistusten jälkeen ja keskustelujen jälkeen Poliittisesti puheen on tärkeää juuri tässä vaiheessa esittää, että strateginen merkitys pitäisi heijastua keskustelussa. Ja lopuksi haluaisin puhua siitä, miten esittelijän perusteluosassa puhuu tästä, miten yllättävästikin tämä luonne on hyvin hajanaista EUn toimissa. Ja erityisesti tämä rahoitusaspekti, hyvin tärkeä aspekti. Miten määräraha on siirretty uudelleen, joka olisi pitänyt mennä pilottiprojektiin, joka olisi keskittynyt Mustameren alueeseen, niin se käytettiinkin ihan eri alalle, ihan eri alueelle. Tämä fragmentaarinen määrärahoitus, joka ei rohkaise vapauttamaan tärkeitä energioita, joita alueella on. Ja kuten sanotaan, asian pitäisi koskea pelkästään niitä parlamentin jäseniä, jotka kuseiselta alueelta itse ovat kotoisin. Viimeisenä varjoesittelijä Weigler, olkaa hyvä. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja se opravičujem, ker sem prišel tako pozno. Pyydän anteeksi, kun olen tullut hieman myöhässä. Na, funktionira. Pyydän anteeksi, kun tulin vähän myöhässä. Niin, meneekö tulkkaus perille? Niin, olin tuolla äänestämässä. Haluaisin kiittää edustaja Ungureanua tästä erittäin hyvästä yksityiskohtaisesta tasapainoisesta mietinnöstä ja hänen alustuksestaan. Kyseessä on äärimmäisen tärkeä alue Euroopalla. Mustallamerellä on valtioita, joiden lähentymisaste Euroopan on erilainen. Näiden maiden kahdenkeskiset suhteet ja perinteiset suhteet monilla alueilla ovat erityisen tärkeitä, kun laaditaan tämän alueen tuotantostrategiaa Euroopan unionille. Siksi odotamme juuri näiden valtioiden panostusta, EUn tämän alueen valtioiden panostusta. Ja nyt olemme huomanneet, että tämä strategia, joka meidän olisi nyt määriteltävä ja laadittava – sen kautta olisi taattava alueen vakaus. Sen pitäisi olla tavoite. Tämähän alue rajoittuu suoraan Euroopan unioniin. Voisimme ymmärtää myös paremmin alueen selkkausten luonteen ja toimia proaktiivisemmin selkkauksissa, jotka ovat joskus hyvinkin hankalia. Ja voimme, voisimme myös mahdollisesti auttaa niiden ratkaisemisessa energia mielessä äh, alueen rooli on aivan ilmi selvä. Siitä on käsitelty myös mietinnössä, en halua sitä käsitellä sen enempää. Mutta on erittäin tärkeää, että Euroopan unionin strategiassa korostettaisiin ihmisoikeuksia, demokraattisten instituutioiden perustamista ja äh, demokraattisen järjestelmän perustamista alueen kaikkiin maihin, erityisesti niihin maihin, jotka ovat lähentymässä Euroopan unionia ja nämä olisi asetettava etusijaan verrattuna muihin maihin, jotka ovat kauempana. Kiitoksia edustaja Weigler, te olette kuitenkin aina tervetullut tähän. Sitten komissiosta tohtori Bechet. Grazie, onorevole presidente. Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijää. Mielestäni Tämä on erittäin hyvä ajatusrikas mietintö, joka on kääntynyt kohti tulevaisuutta ja perustuu kuitenkin nykytoimiin. Uskon, että tämä on tasapainoinen asiakirja ja sen avulla voimme päästä eteenpäin. Lyhyesti ehkä haluaisin muistuttaa siitä, että Mustanmeren synergia on vain yksi osa Mustanmeren politiikkaamme – Meillä on politiikkaa eri maiden kanssa tällä alueella. Suhteet ovat hyvin intensiivisiä ja syvällisiä ja ne kuuluvat tämän alueen Mustan meren synergia perustuu yhteistyöhön perustuviin elementteihin ja se olisi hyvä muistaa. En nyt halua käydä läpi kaikki näitä kiinnostavia ehdotuksia, mitkä tänään on esitetty. Varmasti tulemme työstämään näitä kaikkia suurella kiinnostuksella. Tietenkin on hahmotettava prioriteetti. Täällä on mainittu turvallisuus, maahanmuutto. Nämä ovat aiheita, jotka varmasti tulevat näkymään strategiassa ja toimintalinjoissa myöhemmin. Haluaisin puhua aivan lyhyesti ja todeta vain, että ei pidä aliarvioida kaiken tämän täytäntöönpanon vaikeutta. Uskon, että Mustanmeren alue on äärimmäisen vaikea alue, menemättä sen enempää yksityiskohtiin. Tähän mennessä meillä on ollut tekninen lähestymistapa, pienten askelten lähestymistapa, joka tietenkin on seurausta näiden vaikeuksien arvioinnista. Meillä on ollut vaikeuksia myös tämänkin lähestymistavan teknisen lähestymistavan kanssa ja se osoittaa, että mitään ei ole vielä voitettu. Nyt haluaisin erottaa toisistaan täytäntöönpanovaikeudet ja sitten tämän selkeän näkemyksen, joka meillä EUna on meidän intresseistä kyseisellä alueella. Olisi väärin sanoa, niin kuin esittelijäkin toteaa, että nämä vaikeudet olisivat este meidän visiollemme. Jos meillä on selkeä käsitys siitä, mitä haluamme, ja jos sitten on, on vaikeuksia, niin meidän on pohdittava, kuinka niihin pureudutaan. Mutta on tärkeää, että meillä on selkeä poliittinen näkemys ja ilmaisemisen sen selvästi, että tässä parlamentin rooli on keskeinen. Aivan lopuksi, puheenjohtaja. Tällainen pieni kirpeä aterian päätteeksi aina tekee hyvää. Täällä on tärkeitä logistisia kysymyksiä, jotka on varmistettava niin, että että homma toimisi. Täällä puhuttu poliittisista olosuhteista. Näiden valtioiden on mukaan tulo tietenkin keskeistä, mutta, mutta sitten on muistettava hallinnolliset ja rahoitukselliset olosuhteet, jos todella haluamme olla merkittävässä roolissa tällä alueella, niin on puhuttava selvistä eh, kuluista mitä budjettikuluja siitä tulee, mitä inhimillisiä hallinnollisia kuluja siitä tulee. Strategian kautta ei varmastikaan halua luoda uusia odotuksia ja tätä kautta uusia pettymyksiä. Meidän pitää selvästi ilmaista, mitä haluamme tehdä ja kuinka siihen aiomme päästä. Yksi edustajista täällä mainitsikin jo uuden ulkosuhdehallinnon. Ja se on todella hieno mahdollisuus saada tähän järjestystä ja pohtia poliittisia prioriteetteja ja keinoja, joilla ne saavutetaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie, dottor Bechet, per la sua chiarezza. Kiitoksia, tohtori Bechet, tästä selkeästä puheenvuorosta. Sitten esittelijä päätelmät. Kollega Trajan Ungurean. Grazie, signor Presidente. Um, it's already a fruitful Keskustelu oli jo kovin hedelmällinen, niin monia näkökantoja ja ideoita ja hyviä näkökohtia. Yritän lyhyesti puhua. Mielestäni meillä on jo sopimus koskien Mustameren tärkeyttä. Strategisesta näkökulmasta siitä on yhteisymmärrys. Ja korostan, että kysymys ei ole Romanian, Bulgarian, Kreikan asiasta, eikä se koskaan ole ollutkaan. Se on enemmänkin alueellinen asia. Se on ihan täysin eurooppalainen ongelma sekä negatiivisessa että positiivisessa mielessä. Herra Schutter yksilöi haasteet hyvin, hyvin turvallisuuden näkökulmasta. Ottaen huomioon huumekaupan alueella. Herra Kovacev on mielestäni oikeassa, kun hän puhuu myöskin jälleen huumeista ja aseisiin ongelmista. Otan hänen näkökulmansa huomioon siitä ja muidenkin ajatuksen siitä, että ei ole kahdenvälisiä ratkaisuja Mustameren ongelmiin. Ja Herkovatsivilta otan mukaan myös sen näkökohdan, että etsintä- ja pelastustoimet, niiden kehittäminen ovat kiireellisiä. Ja tämähän traagisesti tuli ilmeiseksi viime kuukausien aikana. Rova Nikolan kanssa olen samaa mieltä, että paljon ei ole tapahtunut mustaveren synergiassa, mutta komission edustaja tässä hyvin, esitteli hyvin arvokkaan näkökohdan, että Mustaameria ei pitäisi aliarvioida, sillä on suuri kapasiteetti estää sellaisia asioita, jotka voisivat olla negatiivisia. Se pitäisi aina pitää mielessä. Myöskin Kirillov otti esille asian sen lisääntyneen merkityksen Schengenin myötä, kun Bulgaria ja Romania tulevat jäseniksi, että Mustasamerista tulisi välimeri. Ja sitten herra Hadjigergiulle vastauksena kyllä tarvitaan yhteistä keskustelua. Kiovassa sellainen oli 2008 ministeritasolla. Ja mietintöni puhuu sen puolesta että aloitetaan uudelleen tällainen mekanismi. Herra Preda painotti strategista merkitystä, joka alueella on. Siinä olemme yhteisellä pohjalla. Herra Wagen puhui ihmisoikeusongelmista. Asiaa pitäisi käsitellä mielestäni luonnoksessa ja myöhemmin lopullisessa mietinnössä. Ja sitten lopuksi herra Böseen, tohtori Böseen huomiosta. Palaisin hänen analyysiinsä. Erittäin hyvä analyysi Mustanmeren erityispiirteistä, strategisesta näkökulmasta, mikä tekee alueesta kovin kovan pähkinän meille. Ei pitäisi aliarvioida, kuten herra Beshe sanoi, tätä aluetta. Ja tietysti rahalla on merkitystä. Jos haluamme olla tärkeässä osassa alueella, pitäisi olla johdonmukaisia, näyttää johdonmukaisuutta ulospäin myöskin rahoitusnäkökulmasta. Tässä oli sitten kaikki tällä kertaa. Kiitoksia. Grazie. Ehm, vi annuncio che il termine... Kiitoksia määräaikatarkistusten jättämiselle on tiistaina 16. marraskuuta kello 12. Kuten ilmoitin teille aikaisemmin, aikaisemmin, kohta seitsemän on poistettu esityslistalta, joten voimme päättää tähän kokouksemme. Niille, mm, joilla on oikeus osallistua, niin noin 10 minuutin päästä kello 11.30 aloitamme laajennetun puheenjohtajiston kokouksen. Kiitoksia.